start. Hyvää huomenta. Käynnistetään kokous niin, että voimme olla mahdollisimman tehokkaita. Ensimmäinen asia esityslistalla on hyvää syntymäpäivää Paul Brannonille. Kiitos kun tulitte Envin kokoukseen syntymäpäivänäsi, arvostamme sitä kovasti. Jos ei mitään muutoksia, niin äh, esityslista on hyväksytty. Hyvä. Muutama ilmoitusasia, mitä tulee tähän äh, uudistustukiohjelmaan johtuen suuresta työtaakasta lainsäädäntökauden lopussa. Koordinaattorit päättivät äh, antaa määräajan komission ehdotusten tarkistuksille. Yhtään esittelijää ei ole nimitetty päätetty Envissä eikä tästä keskustella Envissä. Tarkistukset, jotka hyväksytään, kootaan äh, lausunnoksi minun taholtani. Tarkistusten määräaika on 16. lokakuuta kello 11 ja toivon mukaan voimme äänestää marraskuussa Envissä. Ja sitten workshop äh, sydän- ja verisuonitaudeista. Aloisin Petele ja Cabezon Ruiz eh, ovat puheenjohtajina tässä workshopissa 9. lokakuuta kello 10. Eh, huoneen saatte tietää myöhemmin. Meillä on tänään 19 eh, kieltä ja kuten tavallista, niin kaikki kokousasiakirjat on saatavilla sähköisesti ja tämä kokous menee suorana nettiin. Ja voimme siirtyä suoraan äänestämään. Ja ensimmäinen asia on kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen nelipyörien tyyppihyväksyntää sovellettava Euro 5 vaihe. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 ja 15 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. The vote is closed and it is adopted. Hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolme puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Viisi ja kuusi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja loppuäänestys koneellisesti äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Now we are voting on the... siirrymme äänestämään tarkistuksista liittyen verkkojen Eurooppa-välineeseen. Aloitamme tarkistuksesta 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 24 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty 25 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty 27 puolesta, 6 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 27 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 28 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 29 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty 30 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tarkistetaan. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 43 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 43 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 44 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 45 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 46 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 54 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 2 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 3 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 4 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 5 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 6 puolesta vastaan, tyhjää,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 hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa koneellisesti. EPP, en näe teidän ääniänne. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten äänestämme tarkistuksista, jossa on kysymys läntisen välimeren pohjakalakantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 ensimmäinen osa puolesta vastaan tarkistetaan. 42 ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten toinen osa tarkistuksesta 42 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onko jokin asia epäselvää? There's a The Greens. Uh, we voted. We voted on amendment. Me äänestimme siis tarkistuksesta 42, toinen osa. Äänestittekö te oikein vai ette? Äänestämmekö uudelleen? Okei, okay, okei. Okay äänestämme uudelleen. Jos koko ryhmä äänesti väärin, eli siis 42 toinen osa koneellinen äänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljäkymmentäkuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää.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 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. hyväksytty. 69 puolesta ei, vaan se raukeaa 70 Kiitos, että saan tässä ristiriitaisia neuvoja. No, osaan mennä kyllä itsekin lukea. 69 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 70 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 71 puolesta, vastaan, tyhjää. 71 uudestaan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 72 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 73 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 74 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 75 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 76 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 77 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 78 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty Tarkistamme. 84. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi ja seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 13 puolesta vastaan tyhjää. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. 15. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 20 tai 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 24 puolesta 23 vai? Haluatteko te tarkistaa? Kyllä me äänestimme 22 ja se hylättiin. 24 puolesta, vastaan, tyhjää. Hylätty 25 puolesta, vastaan, tyhjää. Hylätty 26 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 27 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 28 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 29 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 30 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Ja sitten loppuäänestys sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksyt. Ja nyt me äänestämme alukselta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetut satamassa olevat vastaanottolaitteet. Me aloitamme kompromissi yhdestä puolesta Tarkistus yksi. Anteeksi. Tarkistus yksi. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi yksi. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kaksi. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 68 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 70 puolesta, vastaan, tarkistamme 70. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 73 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 77 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 78 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 79. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 81 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Päät, äänestys päättyy. Hylätty. 82 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 87 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan. Ai se raukeaa. Niin kyllä, kyllä, kyllä, kyllä joo. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta Sataneljätoista tarkistamme. Sosiaalidemokraatit ja EPP äänestivät puolesta, joten se on selkeä enemmistö. 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää. Te ette nyt nosta käsiänne kunnolla.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 tyhjää, hyväksytty kolme puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 30 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 31 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 32 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 33 puolesta, vastaan tyhjää, tarkistetaan 33. Äänestys päättyy. Hylätty. 34 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 35 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 39 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 44 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 49 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. And it is closed. Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. Ja seuraava äänestys on päätöslauselman esitys kiertotalouden seurantakehyksestä. We start with amendment 8. Aloitamme tarkistuksesta kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjä, hylätty. Yhdeksän puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. Kymmenen puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. Yksitoista puolesta, vastaan tyhjä hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan 14. Äänestys alkaa. And it's closed. Ja päättyy. Hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 16 puolesta vastaan tyhjiä hylätty 17 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 18 puolesta vastaan hylätty 19 puolesta vastaan tyhjiä demareista näin vain yhden käden hyväksytty, kun se oli puolesta. Tarkistetaan. 19 tarkistetaanko koneellisesti. Äänestys Äänestys päättyy. Se olikin hylätty. Näyttäkääpä vähän paremmin kä- kätenne. Jos haluatte, voin kyllä hidastaa, niin että teillä on enemmän aikaa. 20 puolesta vastaan, tyhjiä, tarkistetaan. 20. Äänestys päättyy. Hyväksytty 21 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty 23 puolesta vastaan, hyväksytty 23 puolesta vastaan, hyväksytty 24 puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty 25 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty 26 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty 27 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty 28 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty 29 puolesta vastaan tyhjiä, tarkistamme and it's closed and it is adopted. Hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. And it is closed. And it is adopted. Hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 40 puolesta vastaan tyhjä, hylätty 41 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 42 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 43 puolesta vastaan tyhjä, tarkistetaan 43. Äänestys päättyy hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjä hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 7 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Oho, yksimielisesti. Hienoa. And now the pièce, la, pièce de résistance. Ja sitten siirrytään tähän pääruokaan. Okay. Um, we are voted on the draft report on. Seuraavana meillä on ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi terveysteknologian arvioinnista ja direktiivin 2011-24 muuttamisesta. Tästä aiheesta siis mietintö luonnos. Aloitamme kompromissi 35 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 36 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty Kompromissi 37 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ai kun mukava ääni tulee näistä sivujen kääntelyistä. 57 tarkistuspuolesta. Sivu 10. Mahdollisesti, ainakin minulla on sivu 10. Tarkistus 57 puolesta vastaan. Tarkistetaan. The vote is closed and it is adopted. Hyväksytty. Kompromissi 38 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 39 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 53 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 40 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Compromise 59 in favor. 59 kompromissin puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. hyvää työtä. Todella pidän tällaista esittelijästä, jolla näin hyvät kompromissit. Compromise 41. Kompromissi 41 puolesta sivu 30. Minun listallani sivu 30. Puolesta vastaan tyhjä hyväksyt. Um, good. We vote on 41? We voted yes. 20, so we Yeah, yeah, yeah. Um, I'm trying to see what's happening in the... Katsotaan se, mitä salissa oikein tapahtuu. Kompromissi 42 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 43, sivu 35 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Imko 43 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan tämä. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 44 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 45 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 46 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 47 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 48 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 49 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 50 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 52 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 530 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Compromise 54 in favor. 54 kompromissi puolesta. Jäikö jotakin välistä? Ei tainnut en. Kompromissi 54 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 142 puolesta. Vastaan tyhjä. Tarkistamme. Luulen, että se on hylätty, mutta tarkistamme. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyvä, kun tarkistimme kompromissi 55 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tar- tarkistus 144 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 56 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 57 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 58 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 161 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Imko, seit, Imko 70 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 60 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 61 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 595 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 62 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme tämän. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 197 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Itre 10 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 41 puolesta vastaan. Soledad tai sitten nostaa käden vastaan. Siis tarkistus 41 puolesta vastaan. Hyväksytty. 241 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Itre 15 puolesta vastaan tyhjä. Tarkoinen hyväksytty. Kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. I have never ever seen. En ole elämässäni nähnyt tällaista näin hyvin valmisteltua asiaa, jossa kaikki loppujen lopuksi ovat yhtä mieltä. Ei koskaan ole ollut näin paljon kompromisseja. Hyväksytty. Suuret kiitokset ja onnittelut eh, edustaja Kavithon Ruisille tästä. Meillä on täällä vähemmistömielipide. Meidän on kuunneltava vielä edustaja Melania. Oui, merci, madame la... Niin, kiitos hyvä puheenjohtaja, että minä voin lukea tässä vähemmistön mielipiteen. Tämä mielipide on, tarkoittaa sitä, että me haluamme ilmaista kielteisen naut- mielipiteemme tähän hyvään yksimielisyyteen. Tämässä mietinnössä halutaan tehdä yleisarvio teknologiasta terveydenhuoltoon Euroopassa. Meidän mielestä siinä on paljon riskejä. Totta kai se todella hyökkää toissijaisuusperiaatteita vastaan. Kiitos siitä, että kuuntelette minua myöskin arvoisat herrat. Se olisi oikein sympaattista Kiitos arvon herrat, että saan jatkaa puhumista. Mutta tämä osoittaa ranskalaisista sitä, että tämä siirtyminen Ranskassa huonoon suuntaan on jo todellisuutta. Silloin kun me teimme arvioin näistä me lääkepalveluista, esimerkiksi lääkkeistä jo pari vuotta sitten kävi ilme, että kun lähdettiin soveltamaan tätä kielteisesti, niin korvaukset eivät toteutuneet. Tämä johtui yksinkertaisesti siitä, että monet eh, erikoislääkkeet olivat siinä syynä, monet laboratoriot olivat siinä sama. Tämä, käy, tämä pätee myös eurooppalaisiin lääkkeisiin, ne liittyy huonoja säännöksiä huolimatta määräyksistä ja kaikista hoitotekniikoista, esimerkiksi siis kirurgisissa toimenpiteissä kaikissa. Tämä tulee selvästi esiin kaikissa teksteissä Euroopassa. Jos ajatellaan tätä oikeudellistamista, niin tässä on kyse vapaudesta valita omat terveyspalvelunsa ja huoltonsa. Ja sen takia me olemme erittäin huolestuneita tulevasta trilogiasta ja neuvoston kannasta tähän. Kiitos. Kiitoksia. Tähän päättyy kokouksemme tänään. Seuraavan kerran ensimmäinen lokakuuta Strasbourgissa tapaamme. Suuret kiitokset ja mukavaa päivän jatkoa.